Sitten äh, pureudumme kuuteen seuraavan mietintöön. Jos haluamme selvitä ennen puolta yötä, niin 10 minuuttia per mietintö on aika. Seuraavien mietintöjen lyhyt esittely seuraavana. Busuttelin mietintö Euroopan yhteinen maahanmuuttopolitiikkaperiaatteet, toimet ja välineet. esitteli neljä minuuttia. Sur President, li kuk kelli nasar ir f'żewġ sentenzi ngħid l-ewwel nett illi l eh, eh, Jos vetäisin yhteen tämän mietinnön kahdella virkkeellä, voisin todeta, että Euroopan parlamentti eh, kannattaa yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa ja että emme me halua tällaista sirpaloitunutta maahanmuuttopolitiikkaa. Me haluamme yhden, yhden ja johdonmukaista politiikkaa Tätä äh, täytyy tarkastella äh, taannoisen tapauksen valossa, tapauksen, jonka, johon äh, törmäisimme Bernan laivan osan, jossa oli 140 maahanmuuttajaa kansainvälisillä vesillä. Tämä tapaus osoittaa meille, miten tärkeää on, että meillä on yhteinen maahanmuuttopolitiikka tämä osoittaa sen hinnan, jonka meidän on maksettava juuri nimenomaan sen vuoksi, koska meillä ei vielä ole yhteistä, yhteistä riittävän hyvää maahanmuuttopolitiikkaa äh, äh, jokainen äh, sysää vastuun toiselle ja osoittaa taas sitten naapurien sormella me kaipaamme eh, selkeää ratkaisua, mutta sama, eh, samaan aikaan ihmisiä hukkuu ja me, me, eh, menehtyy silmiemme edessä. Puhemies, on todellakin häpeällistä, että, että, että 50 miljoonainen kansa pyrkii heittämään, sysäämään vastuun lakiensa kautta alle puolen miljoonan asukkaan valtiolle Toivottavasti tämä oli vain irrallinen eh, tapaus ja Lega Nordin ministeri eh, toki eh, sopivasti ennen parlamentin vaaleja kuului, tämä kuului tietysti tällaisen mm, poliittisen pelin piiriin, mutta sitä ei silti voida missään tapauksessa hyväksyä haluaisin tässä peräänkuuluttaa rakentavaa suhtautumista maltalaisilta ministereiltä, jotka ovat pyrkineet ratkaisemaan tämänkin, tätäkin mainittua laivaa koskevan kiistan. Ja se on antanut tilaa maalaisjärjelle ja, eh, ja samalla myöskin lain kunnioituksella, vaikkapa sitten olisi kysymyksessä Viirankonkin laki. Toivottavasti tämä Penaan tapaus, eh, se, se on tietysti asia, jonka tiimoilla voidaan sysätä vastuu toiselle ja osoittaa syyttävää sormea toisella, mutta niin kuin sanottu, tämä ratkaisu ei tätä kautta löydy, vaan yhteinen politiikka johtaa asianmukaiseen ratkaisuun siitä huolimatta, vaikka se onkin hankala. Minun mietinnössäni on kuusi pääkohtaa. Ensinnäkin tämä inhimillinen tragedia, joka tapahtuu laittoman maahanmuuton ansiosta, on pysäytettävä lopullisesti ja toisekseen takanjakomekanismi, vastuunjakomekanismi on saatava myöskin maahanmuuttopolitiikkaan välittömästi ja siitä on tehtävä juridisesti sitova instrumentti. Ja kolmanneksi on painotettava sitä, miten tärkeää sellaisten maahanmuuttajien palauttaminen, jotka ovat Euroopan unionin sisällä laittomasti. Ja neljänneksi sopimukset kolmansien maiden kanssa, jotka, jonka Euroopan unioni tekee, tuli sisältää myöskin tämä, tämä maahanmuuttosektori. sektori ja Frontexin äh, toimintaa on vahvistettava ja sille on luotava riittävät toimintaedellytykset ja lopuksi meidän on äh, vahvistettava äh, taistelua järjestäytyneen rikollisuutta vastaan. Puhemies, minä mietinnössäni olen päässyt kompromissiin monissa, monissa kysymyksissä, mutta yksi asia on avain auki vielä koska sosiaalidemokraattien enemmistö sen runtasi, juntasi läpi. Äh, ää, eli tämä äänestysoikeus maahanmuuttajille. Sen vuoksi olenkin jättänyt vaihtoehtoisen päätöslausaman, jossa vaihdan tämän äänestysoikeuden enemmän kompromissihenkiseen ilmaukseen. Kiitoksia sitten herra Komission nimissä haluaisin onnitella herra Busotilia tästä tärkeästä mietinnöstä. Tämä mietintö keskittyy Euroopan unionin kehittämiseen maahanmuuttopolitiikan saralla. Ja kuten mietinnössä sanotaankin, maahanmuuttopaketti, joka neuvostossa viime vuonna hyväksyttiin, se antoi uutta potkua yhteiselle pakolais- ja maahanmuuttopolitiikalle. Ja nyt meidän täytyy varmistaa se, että ne sitoumukset, joita paketista löytyy, ne toteutetaan. Ensi kuussa komissio ehdottaa toimenpiteitä, joiden kautta on mahdollista valvoa tämän paketin noudattamista vuosittaisella tasolla. Täten me voimme vahvistaa sitä vuosittaista keskustelua, joka neuvostossa käydään maahanmuutto- ja pakolaispolitiikassa, ja tämä käynnistetään vuonna 2010. Nämä yhteisen politiikan tavoitteet, niitä tullaan, niiden tavoittelua jatketaan tulevassa Tukholman ohjelmassa, joka tullaan hyväksymään Ruotsin puheenjohtajakaudella. Pusutelin mietintö antaa komissiolle hyvin tärkeän panoksen. Komissio tulee julkistamaan tiedonannon todennäköisesti jo ennen kesää. olen tyytyväinen sen suhteen, että lähentyminen monella osa-alueella, jossa Busutil vaatii komissiota toimimaan, lähentymistä on tapahtunut ja komissio on aktiivisesti jo toimissa. Esimerkiksi mitä tulee väliaikaiseen maahanmuuttoon, parannettuun tietojen keruuseen ja analysointiin, tietoisuuden lisäämiseen, riskit, jotka liittyvät laittomaan maahanmuuttoon ja myöskin yhteistyöhön, jota harjoitetaan kolmansien maiden kanssa. Haluaisin mainita yhden osa-alueen, josta herra Busutil oli huolissaan. Toisin sanoen solidaarisuus jäsenvaltioiden välillä maahanmuuttoasioissa. Kuten itsekin puheenvuorossanne sanoitte, hiljattaiset tapahtumat Välimerellä ovat vahvistaneet käsitystä siitä, antaneet kuvan niistä paineista, joita tiettyihin Välimeren maihin kohdistuu. Ja voin vakuuttaa teille, että komissio on sitoutunut löytämään keinoja, joilla jäsenvaltioita voidaan, tällaisia jäsenvaltioita voidaan tukea esimerkiksi omaksumalla kolme toimenpidettä, jotka piakkoin otetaan käyttöön. Dublinin säännöstä on tarkistettu, jotta näitä painen alla olevia jäsenvaltioita voidaan tukea. Myöskin perustetaan tällainen eurooppalainen virasto, joka pystyy tarjoamaan apua ja muutakin rahoitusta on saatavilla jäsenvaltioille, jotta näitä maahanmuuttajia ja pakolaisia voidaan jakaa tasaisemmin. Kiitoksia. Äänestämme huomenna kello 12. Seuraavaksi